presidenza del Consiglio. Ok, quindi cominciamo. Bene, colleghi, iniziamo il... No niin, kollegat, aloitamme käynnistykset, mutta aluksi puheenvuoron saa Zimmer, olkaa hyvä. Madame, euh, Madame la Présidente, puhemies, socialistes et démocrates, je voudrais exprimer haluaisin ilmaista suuren huolestumisemme siihen, että Unkarissa parlamentti eilen ennenaikaisesti hyväksi, hyväksyi uusia perustuslaillisia muutoksia, jotka liittyvät Euroopan unionin perusoikeuksiin ja perusoikeudet eivät enää ole suojattuina. Olemme huolissamme eh, myös Unkarin kansan puolesta parlamentaarinen valiokunta, LIBE-valiokunta, sen täytyy välittömästi ryhtyä tutkimaan tätä Unkarin perustuslaillista muutosta mietinnössä, jotka liittyvät perusoikeuksiin ja toimenpiteisiin Unkarissa Euroopan parlamentin nimissä Tämä teksti on vuodelta 2012 ja toivomme myös, että Viinin asiakirjaa tutkitaan yhdessä Euroopan parlamentin puhemiehen ja Euroopan unionin komission puheenjohtajan kanssa. Kiitos. non era un point of order. Onorevole Zimmer. Zimmer, olkaa hyvä. Onorevole Zimmer. Frau Präsidentin. Rouva puhemies. Minäkin haluaisin viitata eilispäiväiseen täysistuntoon. Ryhmäni nimissä haluaisin viitata siihen, että puhemiehen julkilausuma, joka liittyy neljänä Euroopan parlamentin jäsenen kohteluun Marokon puolella, ei ole riittävä Katsomme, että puhemiehen pitäisi vielä kerran vaatia Marokon viranomaisia tilille teoistaan ja, ja että vielä tarkistettaisiin, että voitaisiinko näitä Euroopan parlamentin virallinen valtuuskunta Marokkoon tuoholle ongelmavyöhykkeelle tarkastelemaan tilannetta. Grazie, onorevole Zimmer. Siamo... Kiitoksia olemme samaa mieltä ja toimitamme tiedon puhemielelle. Sten Verhofstadt. Uh, Hyvät kollegat, puhemies. Muutama minuutti sitten Unkarin tilanteesta tapahtui kehitystä, tai puhuttiin Unkarin tilanteesta. Tämä selkeästi osoittaa, että nyt kun Unkarin parlamentti on hyväksynyt tämän peruslain neljännen artiklan muuttamisen, tämä on vastoin Euroopan perusarvoja. Minun pyyntöni, pyyntöni teille, puhemies, on seuraava. Minun nähdäkseni meidän pitäisi Unkari saattaa estyslistalle Euroopan parlamentin huomiseen täysistuntoon. Voisimme keskustella komission ja Irlannin kanssa, puheenjohtajamaan kanssa. Miksi vaadin tätä esitystellä? Siksi, että perussopimuksen artikla 7 on täysin selkeä sanainen Yksi kolmas osa jäsenvaltioista voi tuoda tällaisen asian estyslistalle. Komissio voi näin ikään tehdä. Kenties Terova Reding voi sitten tehdä tämän kollegion tuella. Ehkä te voisitte tehdä päätöksen ottaa nyt käyttöön artiklan 7 alakohdan 1 ja ryhtyä tällaiseen menettelyyn Unkaria vastaan. Tai Euroopan parlamentti voi tällaista vaatia. Mutta emme voi sallia sitä, että tämä täysistunto Strasburgissa lopettaa kokouksensa ilman, että parlamentti tekee minkäänlaista päätöstä Unkarin tapauksesta ja ilman, että komissio ryhtyy mihinkään toimiin ja ilman, että neuvosto ryhtyy mihinkään toimiin. Tällainen peli ei vetele. Mitä nyt tapahtuu? Mitä nyt tapahtuu on se, että herra Orban äh, nauraa partaansa ja pilkkaa meitä, kun hän näin tekee. Haluaisin pyytää, että hyvä ystäväni, herra Dole, joka on jo esittänyt julkilausumia usein otteeseen, mukaan luettuna kuukausi sitten herra Perskonia vastaan, nyt myöskin olisi riittävän rohkea ja ryhtyisi toimiin ja vaatisi, että hänen puolueensa kansanpuolue lakkaa tukemasta herra Orbania, joka rikkoo eurooppalaisia perusajatuksia ja perusarvoja. Toivottavasti hänellä on riittävästi rohkeutta tähän. My request is that you put it... Pyytäisin, että asiat tuodaan huomisen esityslistalle. No niin, tämä pyyntö tuli selväksi. Sitten Sayer, onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Well, ladies and gentlemen, dear friends. Puhemies, hyvät ystävät, kuulin sosialistia, ja liberaalien kommentit Unkariin liittyen otan sen hyvin vakavasti, koska Euroopan unionissa meidän pitää ottaa toisimme vakavissamme ellemme huomaa, että sosiaaliset ja liberaalikollegat ovat sokeita, että ihmisoikeusrikkomuksia on maissa, joissa on liberaali- ja sosiaalistihallituksia. Nyt on hyvin selkeä kaksinaismoraali tässä äm, talossa. Me emme koskaan me emme koskaan kuulleet Verhofstadtin puheenvuoroa silloin, kun sosialistihallitus Romaniassa blokkasi perustuslakituomioistuimen päätöksen ja on muitakin tapauksia, jolloin tämä parlamentti vasen, vasemmalla siivellään on käyttänyt tällaista äh, kaksinaisstandardia. Ja se tarkoittaa sitä, että neljäs tarkistus Unkarin perustuslakiin neljäs, neljän artiklan uudistus perustuslaissa tekee selväksi, että maan kansallisen perustuslain toimivalta on sellainen, että sitä ei voida muuttaa Euroopan tason sopimuksilla. Ja kollegat, se, eivät tarko- se ei tarkoita sitä, hyvät kollegat, se ei tarkoita sitä, etteikö pitäisi perustuslaillisia periaatteita yhteisessä eurooppalaisessa perinteessä käyttää. Mitä tulee Unkarin perustuslain artiklaan 4, niin tämä on jo esitetty tarkistettavaksi, äh, ettekä koskaan maininneet sitä, mikä on ongelmanne tämän perustuslaillisen muutoksen kanssa. Mikä on se erityinen ongelma, joka rikkoo niin kovasti näitä perusarvoja. Ette tässä muut puhujat keskeyttävät puhujan, niin edustaja Verhofstadt sanoi, että se rikkoo kaikkea. Kyllä. Mutta voisitteko tarkalleen kertoa, mikä kohta oikeusvaltiota tässä joutuu nyt mm, vaaraan? Unkarin, tämä on Unkarin osuus eurooppalaista klubia. Voitteko päättää puheenvuoronne, keskeyttää puhemies? Haluan tehdä hyvin selväksi, että Unkari noudattaa oikeusvaltion ja Euroopan äh, perusoikeuksia, emmekä halua käyttää tällaisia äh, kaksena standardeja mitään valtiota vastaan, koska muuten Eurooppa jakautuu eikä pysy yhdessä. Kiitos. Allora, all'ordine del giorno... No- No niin, esityslistalla ei ole keskustelua Unkarista. Eli seuraavaksi puheenvuoron saa nyt vielä Tavares, viimeinen puhuja. Thank you, Madam President. Kiitoksia, puhemies. Olen perusoikeustilannetta ja oikeudesta tilannetta Unkarissa koskevan asian esittelijänä. Toteasin, että kuten viitattiin artiklan 7.4, niin minä haluaisin viitata artiklan 2, joka toteaa, että Euroopan unioni perustuu demokratialle, oikeusvaltion periaatteille ja perusoikeuksille. Ei pelkästään jäsenvaltioiden täytyy kunnioittaa näitä arvoja, vaan unionin toiminnitakin täytyy kunnioittaa näitä arvoja. Tämä tarkoittaa myöskin meitä. Meilläkin on suora vastuumme suojata näitä perusarvoja Euroopan unionissa. Tämä peruslain muutos todellakin puuttuu näihin perusarvoihin oikeuslaitoksen puolettomuus ja perustuslaki, tuomioistuimen toiminta ja ilmaisun vapaus, sananvapaus. Näiden osalta tämä pitää paikkaansa. Unkarin osalta on jo laadittu asiakirja, mukaan luettuna asiakirja kansanpuolueen tuella, joka liittyy oikeuslaitoksen puolettomuuteen ja riippumattomuuteen. Tuossa tulevassa Unkarin koskevassa mietinnössä me keskustelemme myöskin neljänteen perustuslain muutokseen. Ja tällä välin pyydämme, että komissio täysin ponnistelisi, täysin voimin ponnistelisi asian puolesta ja pyrkisi käymään vuoropuhelua Unkarin kanssa perusoikeuksien osalta. Perusoikeusasioista täytyy keskustella ja mitään muuta asiaa ei ole, joka näin paljon ansaitsi meidän huomiotamme. Allora, prendo atto che c'è una... No niin, on nyt pyydetty, pyydetty että esitysistä muutetaan ja tämä täytyy toimittaa puhemiehelle. Schulzille ja hän tekee sitten päätöksen tästä asiasta. Nyt siirrymme äänestyksiin. Korea de Camposin mietintö. äänestyksenä äänestys alkaa. La votazione è chiusa.